this one. Um, hello dear colleagues. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Tervetuloa Strasbourgiin. Burgiin. Mukavaa nähdä teitä täällä. Mukavaa, että tämä meidän ylimääräinen kokouksemme kiinnostaa teitä täällä tänä iltapäivänä. Komissaari Andrew Kaitis otti itse aloitteen aloitteen käsinsä ja halusi itse ilmoittautua meidän kokoukseemme tämän kesän käyvien tapahtumien jälkimainingeissa. Ja totesimme, että Strasbourgin komiteaistuntohan on, on mitä oivallisin paikka mm, käydä tätä näkemysten vaihtoa. Teidän huolenne on tietysti yhteinen meille kaikille. Tämä on varsinainen kuuma peruna Äh, muutama sana ensin e-, esityslistasta. Äh, kollegat, olette nähneet esityslistan, ellei äh, huomioita tai vastalauseita ole, edetään e-, esityslistan mukaisesti. Tulkkaus on 16 kielellä ja niin ikään elektronisesti saadaan sitten, saatte sitten lukea e-meeting-applikaatiosta, sovelluksesta, kokouksen kulusta Äh, komissaari äh, Andrew Kaitisin kanssa on tarkoitus puhua äh, siipikarjatilojen käyttä, laittomasti käyttämistä fipronilista ja sen, sen käytön seurauksista. Te saatte nyt sitten kertoa ja päivittää tilanteen tällä haavaa. Olkaa hyvä, herra komission jäsen. Ah, this one, okay. Thank you. Hyvä puheenjohtaja, arvon jäsenet, oikein paljon kiitoksia, että kutsuitte meidät tänne. Kiitän teitä tästä tilaisuudesta päivittää tälle valiokunnalle tietoja viimeisistä tapahtumista koskien munien ja munatuotteiden kontaminaatiota fibronilin taholta. Täytyy todeta heti alkuun, että kansanterveys ja elintarviketurvallisuus ovat mitä tärkeimmässä roolissa minulle aina ja koko komissiolle niin ikään. Ja tämän lähestymistavan mukaisesti komissio on ottanut välittömästi äärimmäisen vakavasti tämän fibronil tapahtuman. On tärkeää korostaa aivan alusta lähtien, että asiat kulkevat tietyllä tavalla, eli miten asiat etenevät. Tehän tiedätte, että Jotkut ottivat esille ajatuksia, että 2016 syksystä lähtien jo oli äh, viitteitä tapahtumasta, mutta 2016 vuoden tapahtumat liittyvät näytteisiin, jotka liittyvät munatuotteiden tuottajien äh, tiloissa tapahtuneisiin tapahtumiin, jotka on nyt vasta analysoitu ja niistä on löydetty fibronilia. Eli vasta nyt on löydetty. Komissio sai tietoonsa tästä fibronin kontaminaatiosta elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta 20. heinäkuuta. Kuudes päivä samaa kuuta Belgia aloitti tiedotus, käynnisti tiedotus, tiedotuspyynnön koskien Hollannin AAC-tä tai AACn käyttöä, joka on siis eri kuin tämä nopea hälytysjärjestelmä. Tämän järjestelmän avulla jäsenvaltiot voivat kahdenvälisesti tai monenvälisesti te- te- tekemään yhteistyötä vahvistaakseen nopeasti epäilykset petoksista, petostapauksista. Ja tätä prosessia valvoo komissio. Silloin kun Euroopan komission koordinoiva tapaus käynnistetään. Belgia käynnisti normaalin tapauksen eikä Euroopan komission koordinoiman, koordinoivaa tapausta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että komissio ei saanut tai ei ollut vastaanottajana tämän ilmoituksen osalta ja mitään seurantaa komission taholta ei siis odotettu. Mutta heti kun tapahtumasta ilmoitettiin RASFF järjestelmän kautta komissio otti tilanteen haltuunsa ja keskittyi sen hallintaan ja kontaminaation seurausten minimisointiin, minimointiin. Komission kokous järjestetään, tai tämän valiokunnan kokous järjestetään hyvin sopivaan aikaan, koska tällä, tässä tilanteessa pystyn kertomaan teille, mitä olemme tästä oppineet ja kuinka olemme onnistuneet vähentämään tapahtuman vaikutuksia. Ensinnäkin Vaikutukset ja riskit ihmisten terveyteen ovat olleet hyvin vähäiset ja ne on onnistuneesti suitsittu ja hallittu. Ja toiseksi kyseessä on selkeästi rikos, rikollinen tapahtuma tai teko, joka on tuottanut elintarvikkeisiin liittyvän petoksen. Tämä on tilanne, jota ei voida hyväksyä, mutta kyseessä ei ole kuitenkaan terveysriskiin liittyvä tapahtuma. Kontaminoidut munat on vedetty pois markkinoilta ja niiden muutaman tilan munat, jotka ovat olleet pitoisuuksiltaan korkeita, on vedetty pois kuluttajilta. Eli kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta ei ole vaarannettu. Eli missä tilanteessa tänä päivänä sitten ollaan? ja tilannehan kehittyy päivä päivältä. Meillä on 25 jäsenvaltiota, eli yksi vähemmän kuin aikaisemmin oli ilmoitettu. Ja 19 EUn ulkopuolista maata ovat kärsineet tästä kontaminaatiosta myös. Aivan tämän rikollisen tilanteen alusta lähtien olen ollut järjestelmällisesti yhteydessä äh, virkaveljeni kanssa useimmissa jäsenvaltioissa. Ja erityisesti olen käynyt Belgian ja Hollannin, Saksan ja Itävallan äh, maatalousministerien kanssa puhelinkeskusteluja. Pyysin heitä arvioimaan tilanteen siellä kentällä ja ilmoittamaan tuloksista minulle ja tekemään ehdotuksia siitä, kuinka edetä. On tärkeää korostaa, että kaikki tilat, joilta fibronilia löytyi, on suljettu pois käytöstä ja pysyvät tässä tilassa, kunnes tuotannon turvallisuus voidaan taata. Fibronille löydösten tuloksena komissio on vaatinut, että on ryhdyttävä erityistoimiin kansallisella tasolla ja erityisesti olemme il- olemme RASFF-järjestelmän kautta ilmoittaneet, että seuraaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä ensinnäkin 31. heinäkuuta. Jaoimme tietoa koskien maksimijäämätasoista ja toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä kyseisten tilojen kohdalta. Ja 7. elokuuta jäsenvaltiolta vaadittiin tarkkaa valvontaa koskien tuotteita, joita käytetään mm, punapunkkien valvonna, valvonnassa. 16. elokuuta muistutimme, että jäsenvaltiot, että kaikki jakelu saastuneiden munien ja munatuotteiden ja kanan lihatuotteiden kohdalta täytyy olla ilmoituksen alaista. Niistä täytyy ilmoittaa RASFF-järjestelmä, jotta voidaan taata asianmukainen seuranta viranomaistaholta kyseisen äh, määränpäämaan osalta. Eli komissio on ryhtynyt myöskin lisätoimiin. Siis ensimmäinen elokuuta meidän ilmoitimme fipronil kontaminaatiotiedotteen maailmanlaajuisille kumppa- kumppaneillemme. Jotta voisimme taata avoimuuden. Komissio on myöskin ollut suorassa yhteydessä Euroopan unionin äh, kumppaneihin 30. Äh, elokuuta järjestimme pysyvän kasvi- ja eläin- sekä elintarvikerehukomitean kanssa kokouksen, joka tarkasteli teknisiä seikkoja liittyen saastumiseen ja sopivaa seurantatoimintaa. Tämän seurauksena komission yksiköt ovat koordinoimassa Euroopan unionin laajuista menettelyä valvonnan alalla tarkoituksena on tarkastella mahdollisia laittomia aineiden käyttöjä Amitrads mukaan luettuna monia tuottavilla tiloilla. Henkilökohtaisesti minä hedelmällisiin ja eteenpäin tähtääviin kokouksiin. Viime viikolla Tallinnassa eh, maatalousministeriön kanssa osallistuin, kun me ratkomme tätä rikollisen toiminnan seurausta. Meidän täytyy välttää seuraamukset elintarvikeketjussa. Tämän vuoksi me pyydämme, että te varmistaisitte sen, että saastunut elintarvike tai rehutarvike ei pääse eläinten rehuksi ja näin joudu takaisin elintarvikeketjuun. Minun pitäisi korostaa myöskin sitä, että tänä aikana yksikköni on tehnyt käsikädessä töitä komission jäsen Malmströmin ja Hoganin kanssa, että voisimme varmistaa sen, että komission reaktio on koordinoitu ja kattava. Olemme myöskin tavanneet äh, maatalous- ja maaseudun kehitys ähm, valiokunnan jäseniä heidän ehdotuksensa, teidän ehdotusten lisäksi tulee vaikuttamaan meidän toimimme. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, nyt meidän täytyy edetä eteenpäin ja yhdessä tarkastella sitä, mitä voimme ottaa opiksi tästä mukaan lukien liittyen meidän viestintäämme. Tästä keskustelemme myöskin eläinlääkintäpäälliköiden kanssa. He tapaavat 13. ja 14. syyskuuta myöhemmin tällä viikolla. Tämän muistojen komissio järjestää tiedonkeruu hankkeen lokakuun alussa neljän jäsenmaan kanssa, niiden, joissa saastuminen aluksi tapahtui, jotta saisimme tietoa toimista, joihin on ryhdytty. Tämän lisäksi yhteinen tutkimuskeskus tulee järjestämään tämän vuoden syyskuussa pätevyystestin liittyen virallisten laboratorion tarkastuksiin koskien fibronilin esiintyvyyttä kananmunissa, kananmunatuotteissa ja kanan lihassa. Minä olen myöskin kutsunut koolle korkean tason ministerikokouksen 26. syyskuuta siellä. Eh, me voimme tarkastella ja pohtia sitä, kuinka parhaalla tavalla voisimme vahvistaa Euroopan unionin elintarviketurvallisuus- ja elintarvikepetoksia valvovaa verkostoa ja kuinka voisimme koordinoida hallinnollista yhteistyötä ja kooperaatioyhteistyötä yhdessä Euroopan unionin elintarvikkeiden ja rehun nopean hälytysjärjestelmän RASFFn kanssa. Ei voida kerta kaikkiaan hyväksyä sitä, että eräiden rikollinen toiminta voi tahrata koko elintarvikeketjumme turvallisuuden ja maineen yksi. Tämähän on yksi taloudellisia pilareita unionissamme ja kuitenkin Seuraamukset ovat olleet niin laajalle levinneet, että kansalaiset ovat aivan perustellusti huolissaan. Me yhdessä jäsenmaiden kanssa olemme roolissa, jossa meidän täytyy varmistaa, että otamme oikeat opit tästä ja että sovellamme niitä uskollisesti. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, haluaisin toistaa koko Euroopan unionilla tapahtuva kaikkein korkeamman suojelun tason takaaminen on minulle ehdoton prioriteetti, mutta meillä kaikilla on yhteinen vastuumme, kun haluamme varmistaa sen, että Euroopan unionin elintarvike- ja elintarvikepetosjärjestelmiä tehokkaasti ja vaikuttavasti käytetään. RASF-järjestelmä on saanut tietyissä piireissä moitteita, mutta kun sitä käytetään oikein, oikea-aikaisesti ja kun jäsenmaiden kansalliset valvontaviranomaiset käyttävät, järjestelmä toimii Todiste tästä on se, että heti kun RASFF otettiin käyttöön Euroopan unionin elintarvikkeiden jäljitettävyysmenetelmien lisäksi, me pystymme nopeasti löytämään ja tuhoamaan kyseiset elintarvikkeet Euroopan unionin alueella. Läheinen yhteistyö jäsenmaiden kanssa ja tämän valiokunnan kanssa on ensiarvoisen tärkeää juuri tässä kysymyksessä. Niin on teidänkin sitoumuksenne. Minä odotan mielenkiinnolla hyvin syvällistä keskustelua tänään. Luonnollisesti myöskin kysymyksiä, kuten mainitsin tuossa aluksi. Kun käsittelemme tiettyjä kysymyksiä, minä en tiennyt miksi hallinnollisen tuen ja yhteistyön järjestelmän käyttö oli näin myöhässä. Ja Alankomailta, Belgialta ja Saksalta tiedusteltiin syvällistä analyysiä siitä, mitä kentällä oli tapahtunut. Meidän täytyy Tämän jälkeen kaikki tieto saattaa yhteen 26. syyskuuta analysoida se ja esitellä sen jälkeen meidän ähm, johtopäätöksemme neuvostolle ja maatalousneuvostolle, jotta voisimme ottaa oppia tapahtuneista ja parantaa meidän järjestelmiämme ja kapasiteettiamme. Kiitoksia. Thank you very much, uh, commissioner. Kiitos, herra komissio, kovasti. Tämä varmaan kirvoitti äh, äh, mm, runsaasti kysymyksiä eivät ole välttämättä edustajien omia kysymyksiä, vaan juontuvat äh, suuresta yleisöstä äänestästä. Äh, äh, ajan mukaan ajan sitten jaamme puhe, puheenvuoroja ja käytämme aikamme. Edustaja Krostet, aivan aluksi, olkapa hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä käytän puheenvuoron, en ole koordinaattori, mutta Äh, Peter Liisen kollegamme puolesta käytän puheenvuoron. Hän ei päässyt tänään paikalle. Haluaisin kiittää komission jäsentä herra Andrew Kaitisia siitä, että hän tarjosi meille kaikki nämä selvennykset. Sillä on totta, että todellakin niitä tarvitsimme. Tarvitsimme selvennystä sen jälkeen, kun esiin tuli tämä terveydellinen skandaali jälleen kerran. Yksi skandaali, näin on pakko sanoa, ja tämä tapahtui kesäaikaan skandaali vielä kasvoi hirvittävän mediapyörityksen myötä. Heti kun puhutaan terveydellisestä skandaalista, väistämättä media kohu syntyy ja tämä voi tietynlaisen hysterian käynnistää kuluttajien joukossa. Tämän haluaisimme välttää. On totta, että on pyritty nopeasti tarjoamaan selityksiä, kuinka sanoisin, jotta voitaisiin rauhoittaa tilanne, jotta saataisiin ihmiset ymmärtämään, että todellista vaaraa ei ollut olemassa ja että tuotantoketjua, koko tuotantoketjua ei saa tuhota ja miljoonia yksikköjä tuhota. Kuitenkin meillä on skandaali ja tässä on ollut rikoksen kaltaista toimintaa. Te äsken selvenitte terveelliset seikat meille, mutta uskoakseni joka tapauksessa olipa säätely kuinka hyvää tahansa, me emme voi valitettavasti välttää sitä, että petoksia tapahtuu. Olemme tämän nähneet muillakin aloilla. Valitettavasti se, joka haluaa petoksellisesti toimia, petoksen pystyy tekemään. Kaikkein tärkeintä on se, että kun havaitsemme petoksen, toimimme mahdollisimman nopeasti. Te itse selvititte tässä, että me saimme tietää asiat viipeellä. Syyskuussa 2016 tämä tuli aluksi esiin ja hyvin paljon aikaa tähän meni. Tämä on itse asiassa huolestuttavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että asioita voidaan piilotella ja eurooppalaisessa nopean hälytyksen järjestelmässä elintarvikkeiden osalta on puutteita. Tämä on ongelma. Kuinka me voisimme ottaa käyttöön tarvittavat välineet niin, että tällainen eurooppalaisen nopean hälytyksen järjestelmän käynnistyminen tapahtuisi kuitenkin paljon tyydyttävämmällä tavalla ja että voitaisiin välttää se, että joudumme vastaamaan tilanteeseen kuukauden ajaksi ilman, että kuluttajat edes tietävät koko asiasta. Eli hyvä komission jäsen, voisitteko antaa hiukan enemmän lisätietoa siitä, kuinka tämä nopean hälytyksen järjestelmä toimii, kuinka te voisitte kuvitella, että voisimme parantaa sen toimintaa? Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame euh, Grostet. Kiitos, edustaja Grostet. Aloitan siitä, että aloitette keskustelun murtajien. Sitten edustaja Haluaisin kiittää komission edustajaa siitä, että hän tuli tänne kokoukseemme ja kiitäisin kollega Gentilia siitä, että hän ehdotti tätä aihetta ja tätä kokousta, tätä fibroniilisaastumista. Valitettavasti tämä on vain yksi pitkässä jonossa elintarvikeskandaaleita, jotka ovat vaarantaneet kuluttajien terveyden ja heikentäneet kuluttajien tilannetta Euroopassa. Mutta tämä on se ongelma, jolta Euroopan toimielimet sulkevat silmänsä. On naivia ajatella, että toimenpiteet pannaan automaattisesti täytäntöön. Monesti ajatellaan, että meidän elintarviketurvallisuusjärjestelmämme on erinomainen, maailman paras laatuaan, mutta sitä huolimatta, ja että turva, ei, ei turvalliset tuotteet eivät pääse koskaan markkinoille ja jos niitä pääsee, niin kaikki toimii nopeasti niin eliminoimiseksi. Mutta tämä skandaali osoittaa, että meillä on paljon parannettavaa vielä. Haluaisin kiittää komission jäsentä tästä selonteosta, mutta en voi täysin olla samaa mieltä siitä ajatuksesta, että kyseessä ei olisi terveysvaara tai terveysongelma tai että sillä ei olisi terveysvaikutuksia, koska tämä ongelma saattaa olla vain jäävuoren huippu. Emme voi olla varmoja siitä, että mitä on siellä latenttina piilossa. Ja minun kysymykseni onkin yksinkertainen ja se liittyy tähän asiaan. Belgian viranomaiset viittasivat siihen seikkaan, että he eivät olleet saaneet selville fipronilin pitoisuuksia äh, tavallisissa kokeissa, koska kyseessä ei ollut luvallinen äh, aine, mutta sekin tasavalta lähestyi asiaa eri tavalla me yritämme saada asioita tarkemmin selville. Mutta tietyt maat tuntuvat aliarvioivan riskiä. Ja kaksi kysymystä minulla olisi. Miksi komissio ei niissä puitteissa, mitä RAF-järjestelmä toimenpiteinä ehdotti, miksi komissio ei ehdottanut jäsenvaltioille, että ne panisivat täytäntöön virallisia valvontatoimia, jotka, olisivat, jotka tapahtuisivat useammin. Ja toinen kysymykseni kuuluu, onko komissio valmis toimimaan nopeasti. Ja kolmas kysymykseni kuuluu, oletteko samaa mieltä siitä, että tästä Fibronil tapauksesta pitäisi oppia se, että meidän pitäisi laajentaa testit myös muihin laittomiin aineisiin. Kiitos. Herra Pika, Pika haluatteko nyt välttämättä puhua vai hiukan tuonapana, jolloin teidän vuoronne oikeastaan olisi <clears throat> hyvä. Se täytyy muistuttaa tällä ensimmäisellä, että tällä ensimmäisellä kierroksella kullakin on vain puolitoista minuuttia, eli koettakaa pysytellä siinä aikarajassa ystävällisesti. Kiitos. Kiitos, herra komission jäsen. Puhun paitsi omasta, myöskin edustaja Gröllingin puolesta. Haluan esittää kaksi kysymystä Fibronilia Hän ei ole lupa käyttää elintarviketeollisuudessa ylipäätänsäkään nyt herää kysymys, miten nämä, tämä rikollinen toiminta oli päässyt leviämään niin pitkälle. 144 farmia, 44 eh, eh, viljelytilaa Belgiassa, yli 90 eh, Alankomaissa, muutama Italiassakin näyttäisi ikään kuin joku mafia täällä taustalla huseeraisi. Ja ja et, e, val, valvonta eurooppalaisella tasolla komission lanseeraamina eivät ne, näytä toimivan ollenkaan, mutta paperilla näyttäisi kaiken, kaikki, kaikki olevan reilassa, että kaikki on reilassa, mutta ei se suinkaan käytännössä näin ole. Eli kuka oikeastaan päätti ja missä vaiheessa ottaa tämän aineen ylipäätänsä näillä tiloilla käyttöön? Tämä on varmaan kestänyt jonkun aikaa, useita kuukausia kuvittelisin, siis tämä laiton käyttö. Ja näin sitten komission toiminta käynnistyi hyvin vitkaan. Kymmenen kuukautta siihen kaikkiaan taisi mennä. E, e, sen jälkeen, kun ensimmäinen, ensimmäisen kerran saatiin vihjeitä siitä, että niillä olisi kananmuniin jotenkin vaikuttanut. Ja Toisekseen se on ihan laillinen hyväksytty tuote elämissä, mutta ei sellaisissa eläimissä, jotka sitten myöhemmin jalostetaan elintarvikkeesti. Sitähän käytetään siis hyönteisten torjuntaan maataloudessa muun muassa kasvien tuholaistorjuntaan. Äh, nyt sitten kysyisinkin, äh, äh, vaikuttaako sitten fibroniinin nyt tapahtunut laiton käyttö sitten niihin alueisiin, joissa se on sallittu? Kiitos. Seuraavaksi herra Kutsima. Thank you very much, Chair. And, uh... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia komission jäsen näistä selvennyksistä. Aivan aluksi haluaisin onnetella teitä, kun te osoititte ettei tässä tule syytellä pääkaupunkia, se ei johtaisi mihinkään eikä auttaisi meitä. Meidän tulee auttaa kuluttajia saamaan luottamus takaisin, mutta myöskin tukea niitä yrittäjiä, jotka ovat niin paljon kärsineet esineellisesti ja rahallisesti. On hienoa, että Ranska, Alankomaat, Belgia ja Saksa ovat sopineet läheisestä yhteistyöstä ja toivon, että komissio tekee kaiken mahdollisen, jotta voisimme päästä yli tästä kriisistä ja luoda harmonisen yhteisen lähestymistavan. Tähän liittyen minulla on hyvin täsmällinen kysymys teidän lähestymistapaanne koskien. Kysymykseni on tämä. Siipikarjatilat eh, eivät saa vientisertifikaattia, jos niiden lihassa eh, lihassa, kananmunissa tai eläinten jätöksissä on Euroopan unionin jäämän enimmäismäärän ylittävä määrä fibroneelia. Kuitenkaan Euroopan unionin tällaista MRL-jäämän enimmäismäärää ei ole. Eli tämä tarkoittaisi sitä, että meillä on nolla toleranssi. Kuitenkin tilojen on vaikea, että nolla toleranssia noudattaa. Esimerkiksi Tilata toiselle voidaan viedä hautuvia kanoja ja näiden siirtojen vaikutus on valtava, koska eläinten lannasta löytyy fibroniilia, mutta ei näistä hautuvista eläimistä tai eläimistä itsestään. Tilat eivät kuitenkaan vieti lisenssiä saa. Ilman tätä vientisertifikaattia tila on vaarassa menettää lupansa pitkäksi ajaksi ja saattaa joutua konkurssiin tästä syystä. Eli voisinko me antaa siipikaaria tiloille vientisertifikaatin, kun on todistettu, että niiden siitosmunat eivät vibronilla sisällä. Tai voisiko meillä olla eurooppalainen MRL-jäämän enimmäismäärä taso, joka olisi määritelty myöskin fibronilin osalta? Kiitoksia. Kiitoksia teille. Eh, edustaja Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, commissaris, eh, voor de toelichting. Eh, deze fipronil... Kiitoksia komissaarille selonteosta. Tämä fipronil-tapaus on osoittanut jälleen kerran, että jotakin on vialla siinä tavassa, joilla, jolla me hoidamme eläimiä ja eläinkarjaa suurina määrinä. Kysymykseni kuuluu teille komission jäsen, joka olette vastuussa myös elin, eläinten hyvinvoinnista, voinnista ja kanojen hyvinvoinnista niin ikään. Alankomaissa 2,5 miljoonaa kanaa on tapettu sen takia, että ne oli halvempaa tappaa kuin hoitaa ne kuntoon. Ja tämä on valtava skandaali. Kyseiset kanat eivät olleet edes sairaita, ne eivät olleet mikään terveysriski ihmisille, eli niille aiheutettiin tarpeetonta tuskaa. Ja se on Euroopan unionin lainsäädännön vastaista, tämän halusin sanoa. Ja toinen asia, joka on kysymykseni teille, eli fipronil on edelleen hyönteismyrkkynä luvallinen tuote, vaikka se on vaarallinen tuote. Mutta jos tuote on markkinoilla, niin silloin on helpompaa käyttää sitä myöskin laittomasti. Eikö olisi parempi, jos kiellettäisiin fibroniilit täysin Euroopan unionissa? Tällä tavoin ei jouduttaisi näihin ongelmiin. Tässä olisi joitakin ajatuksia teille ajateltavaksi. Ja kun keskustelitte fibroniilista huippukokouksessa, josta mainitsitte, niin ehkä tämä ajatus voitaisiin lisätä sinne ajatusten joukkoon koska tämä hyödyttäisi todellakin sekä ihmisten terveyttä että eläinten terveyttä. Eh, kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komissaaria näistä selvityksistä. selvennyksiä. Nyt kun puhutaan näistä väärinkäytöksistä, eh, puhumme ihmisistä, jotka ovat eh, tehneet, syyllistyneet rikoksiin ja aiheuttaneet paljon vahinkoa. Äh, äh, tässähän ei ole kysymys asiasta, joka vain äh, olisi alkanut 20. heinäkuuta ja sitten jatkanut. On sitä ollut ilmassa jo pitkään aiemminkin. 2016 toukokuussa syytiin pari tuhatta litraa fibronelia romaniaa ja sieltä sitten eteenpäin esimerkiksi Belgiaan ja Alankomaihin. Miten tämä laiton kauppa tai tänne kauppa näin suurilla määrillä on pystynyt jatkumaan ilman keneen, ilman että kukaan on reagoinut näin pitkään? Tämä hälytysjärjestelmähän on työkalu, jonka rakensimme edellisen, edellisten ruoka skandaalien äh, jälkimainingissa. Mutta tietenkin, äh, mutta se ei toimi, elleivät jäsenmaat siihen syötä riittävästi äh, tietoa ja informaatiota. Jos Alankomaissa jo tiedettiin, että, asioissa, että jotain oli pielessä jo viime vuoden syyskuussa, ja tiesimme, että toinen päivä kesäkuuta Belgiassa esimerkiksi oli 1,2 milligrammaa fibronilia per muna, joka, saatettiin todeta eräältä belgialaiselta siipikarjatilalta. Sehän on jo yli rajan silloin. Olisi pitänyt jo havahtua tosissaan. <clears throat> Mitä tämmöisellä nopealla hälytyksellä on virka, jos se ole todella nopea aina kun jäsenmaissa on pienikin epäilyksen häivä jostakin asiasta, niin se pitäisi sitten kirjata se tähän hälytysjärjestelmään. Ja nyt on kysymys siitä sitten, että miten voimme varmistaa, että jäsenmaat todellakin sitten laukaisevat tämän rasff järjestelmän Se on se tärkeää. Edustaja Donna. Euh, kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Ranska on löytänyt 39 tuotetta tällä hetkellä, joissa fibroniilin taso ylittää sallitun tason. Komissio on todennut Ranska, kuten Belgia, vasta 20. heinäkuuta antoi hälytysilmoituksen asiasta, vaikka tiedetään, että fibroniilia on vuoden 2016 marraskuusta lähtien käytetty. Komissio myöskin on puolustautunut sanon, että se ei ollut Belgian antaman ilmoituksen tai Alankomainen ilmoituksen saajaosapuoli äh, hallinnollisen ja yhteistyön järjestelmässä. Kuitenkin tässä järjestelmässä komissio voi olla mukana, jos se tietää, että lainsäädännön vastaista toimintaa esiintyy. Yhdessä jäsenmaiden kanssa komissio voi toteuttaa tarkistuksia tarkastuksia tai pyytää kyseistä jäsenmaata järjestämään tiukempia virallisia tarkastuksia. Kuinka te selitätte sen, että kahdeksan kuukauden ajan komissio ei lainkaan saanut minkäänlaista tietoa laittomasta fipronilin käytöstä monissa jäsenmaissa? Toinen kysymykseni on tämä ja liittyy toiseen torjunta-aineeseen, nimittäin amitrasin. Jälleen kerran sitäkin on löydetty monilta eurooppalaisilta tiloilta. Minun maani Ranskan viranomaiset eh, vakuuttavat, etteivät ole saaneet mitään tietoa nopean hälytysjärjestelmän kautta aineeseen liittyen. Kuinka te selittäette tämän hälytyksen puuttumisen ja sen, ettei mitään tietoa tähän aineeseen liittyen ole annettu ranskalaisille viranomaisille. Olen kiitoksia. Kiitos tästä. Sitten toinen kierros. Yksi minuutti per puhuja. Stefan Vandamu. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen eh, aloitteellisuudestanne. Täytyy muistuttaa, että tämä ei ole mikään elintarvikekriisi, tämä on petos. Eli me emme saa nyt liikaa syyttää kokonaista alaa. Tämän mediakohun vuoksi Fibronilla käytetään joka päivä miljoonat eurooppalaiset käyttävät ainetta eläintensä hoitamiseksi, ja jos riskejä olisi, se oltaisiin jo havaittu. Ja tiettyjen jäsenmaiden jälkeen, kuten monet kollegat tässä totesivat, vaikutuksia on koitunut, mutta erityisesti vaikutus koskettaa kuluttajien luottamusta, eh, jota ovat aikaisemmat eh, elintarviketurvallisuuskriisit jo nakertaneet. Tämä on valitettavaa ja en voi nyt jättää sivuun sitä valtavaa skandaalia, joka tämä petos on aiheuttanut. Me usein keskustelemme näistä seikoista. Meidän tulisi olla menettely myöskin tilannetta varten, mutta haluaisin tietää, hyvä komission jäsen, minkälainen suunnitelma teillä on tämän sektorin tukemiseksi. Se on petoksen ensimmäisiä uhreja. Ja ettekö ole sitä mieltä, että tiettyjen molekyylien poistaminen, jotka tekevät mahdolliseksi suojella viljelmiä, eikö tämä tule johtamaan siihen, että tietyt toimijat tarjoavat toimivia ainesosasia petoksellisesti asiakkailleen. Tämä on minun pelkoni nykyisin. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gentile. Kiitoksia puheenjohtaja ennen kaikkea siitä, että otitte vastaan kutsumme tähän tapaamiseen, joka on meidän mielestä äärimmäisen tärkeä joistakin aivan erityistä syistä. Ensimmäinen kysymys tai ensimmäinen seikka koskee tuhansien ja miljoonien kansalaisten etua, jotka kuluttavat munia, kananmunia ja kananlihaa ravinnokseen. On olemassa aivan varmoja tietoja, tutkimuksia, jotka määrittävät toksisuustason, jonka rajoissa näitä tuotteita on mahdollista edelleen turvallisesti käyttää, tai onko tällaisia tutkimuksia olemassa. Ja sitten eurooppalaisten luottamus toimielimiin joutuu uhanalaiseksi tällaisten skandaalien seurauksena. Tässä on kyse siis petoksesta ilman muuta, mutta koskien juuri tätä nopeaa hälytysjärjestelmää pitäisi ehkä ryhtyä kiireellisiin huoltotoimiin, kun otetaan huomioon, kuinka suurta tuhoa on saatu aikaiseksi näinä viime päivinä. Tässähän on kyseessä kansalaisten terveys. Ja tässä on kyseessä myös tietty epäilys siitä, että esimerkiksi ovatko edelleen keitetyt munat ja kypsennetty liha sellaisia, että niissä on fibroniilitasot koholla. Nämä ovat kysymyksiä, joihin haluaisimme selvennystä. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb op 9 augustus... Niin, 9. päivä e- e- elokuuta esitin kiireisen kysymyksen kysyäkseni tästä nopean hälytyksen järjestelmästä RASFFstä, enkä saanut kuitenkaan siihen mitään vastausta. <clears throat> Myöskin elintarviketurvallisuustoimenpiteiden yhdenmukaistaminen on asia, joka kiinnostaa. <clears throat> Haluaisin, että kysymyksiin ne vastattaisiin. Eli mitä olette, olette mieltä näistä elintarvikeviranomaisten toimista Alankomaissa? Siellähän äh, näillä toimenpiteillä oli äh, merkittäviä, merkittävät seurausvaikutukset, joihin muut eivät sitten kuitenkaan lähteneet mukaan. Entäpä sitten nämä ää, äh, ää, siipikarjatilat, jotka joutuivat tämän toimenpiteen johdosta suljetuksi. Onko teillä tarkoitus äh, harmonisoida äh, menettelyt sitten sekä äh, kananlihan että myöskin sitten ulosteiden osalta? Väärinkäytöksiin on puututtava korkealla tasolla ja kovalla kädellä. Meidän on varmistettava, <clears throat> että että on ryhdytty mahdollisimman hyvin tehokkaisiin toimenpiteisiin, niin kuin aiemmin tuholaisten torjunnassa jälkeisessä sandalissa on toimittu. Tämä kriisi on, on itse asiassa kärjistänyt tätä nykyistä kriisiä. Belgialla on tällainen kriisirahasto, näille kanatiloille, jotka ovat joutuneet tähän tässä kärsimään. Se kesä oli aika tiukka meille. Minä tässä halua sormella syyttää sen paremmin teitä kuin ketään muutakaan, mutta olette kansalaisia lähellä. Kysyä, miten te ajattelitte tehdä alankomaiden kärsineille tiloille? Madame Melior. Mm, ähm, Kiitoksia. Tässä on koko joukko asioita, E, jo ollut esille. Mukava, että komissaari on lupautunut tänne kertomaan meille näistä asioista tuota, kadumiehen eh, on, on vaikea, vaikea eh, ymmärtää, mitä tässä on päästy tapahtumaan. Miksi, miten tämä on näin, eh, no, miten tämä on kestänyt näin kauan? vaikka palokunnan hälyttämistä, niin ei sinä voi jäädä ajat odottaa, että se, että sitten lopulta sieltä lähtee tuli paloa sammuttamaan, kun kerran kriisi on päällä. Minä ihmettelen, että miksi tässä kesti niin kauan 2002 eh, tämä perussäädöksen, eh, perusasetuksen mukainen tämä hälytysjärjestelmän tahti. Jos me ajatellaan, että tätä asetusta sitten yritetään eh, työstää ja tehostaa, herää sitten kysymys, pitäisikö ottaa sitten mukaan esimerkiksi muitakin aloja ja laajentaa sen soveltamisalaa. Ja mitäpä sitten, onko jos komissiolla on tällaista tekeillä, niin olisi hyvä sitten, että saisimme siitä jonkinnäköisen ilmoituksen ja ilmoituksen asiasta. Onko teillä nyt todella jotakin tekeillä tämän järjestelmän tehostamisen? Kiitoksia. Nyt, jos komissaari sopii, minäkin haluaisin kysyä teiltä, <clears throat> mitä mitä näiltä, näistä tiedon, näillä te, tiedonkeruuretkillä sitten on tarkoitus kerätä? Minkälaista tietoa? Mitä, mm, siellä kuvittelette näkevänne. Sitten fipronilin käyttö. Miksi siihen sitten siirryttiin, eikä, eikä käytetty jotakin, jotakin muuta torjunta-ainetta? <clears throat> Eli, eli siis jos ajatellaan vaikka tällaista eläinlääketieteisten lääkeaineiden käyttöä, siinähän pitäisi jotenkin kouliin tuo paremmin Äh, miksi ylipäätään fibronil sitten kielletin jo, jo, äh, alun alkaen, jos sen käyttö muuten on turvallista, mutta sitten ei tässä yhteydessä. <clears throat> Tämä nyt tietysti on asia ja kysymys, joka pyörii ihmisten mielessä. Äh, siis en, et, sitten kun lähdetään näitä tietoja keräämään, niin siihen haluaisin vastausta. <clears throat> Ja ja mukavaa, että todellakin tulitte tänne paikalle henkilökohtaisesti, ettekä tyytynyt pelkästään lähettämään tätä asiakirja-aineistoa etukäteen, minkä, mistä me siitäkin kiitämme. No nyt voitte vastata, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Kuten tiedätte, minulle tämä kesä on ollut todella haastava. Olen ensimmäistä kertaa elämässäni nyt tässä tämän tehtävän edessä ja tietenkin tämä oli vaikea kysymys, mutta jos nyt sanoisin niin, että me toimimme parhaamme mukaan tässä kysymyksessä. Ja haluaisin esittää paljon kysymyksiä myöskin itselleni, mutta tietenkin on tarpeen arvioida kattavasti asiaa kaikilta kannoilta, koska meidän täytyy saada selville, kuinka pystymme parantamaan kapasiteettiamme. Luotan Belgian, Alankomaihin, Saksaan, Ranskaan, kaikkiin yhdessä, koska minä näen tämän Euroopan unionin laajuisena ongelmana. Ei ole tarkoitus osoitella sormella ketään, koska meidän täytyy edetä rakentavasti toiminnassamme ja reaktioissamme. Ja aloittaisin, jos sallitte, näistä kysymyksistä yksi kerrallaan. Ja sitten sanoisin rouva Grostetille kysymyksen, jonka hän esitti koskien sitä, kuinka voimme todeta, että jos, ja, ja, et kuinka tämä järjestelmä toimii, jos jäsenvaltiot ilmoittavat löydöksistään siihen myöhään ja reagoimme vasta myöhään. Tätä asiaa voidaan katsoa kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä sen toiminnan kannalta ja toisaalta sen käytön kannalta. Järjestelmä sellaisena kuin se on suunniteltu toimii hyvin rehellisesti sanottuna. Ei tuottaa päivittäin 350 miljoonaa munaa päivittäin. Kuvitelkaapa viikkolukumääriä. Ja reagoimme välittömästi ja vedimme pois miljoonia 10-20 miljoonaa kananmunaa. Se on valtava määrä munia ympäri Eurooppaa 27 jäsenvaltiossa. Miettikääpä, miten tämä järjestelmä on vaikuttanut kaikkiin. Munia tuotetaan todella paljon ja tarkastimme 200, 100, 200 siipikarjatilaa ja aloimme toimia välittömästi. Eli tämä on aivan erinomainen osoitus siitä, että tämä järjestelmä toimii oikein hyvin. Mutta tietenkin tämän järjestelmän käyttö on sitten kysymys sinänsä, koska tätä järjestelmää alettiin käyttää, tai otettiin käyttöön vasta 20. päivä heinäkuuta. Komissio hallinnoi järjestelmää ja varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat eh, elintarviketurvallisuusstandardeja. Ja tässä kaikille meille on tärkeää, että jäsenvaltioissa EU sääntöjen, standardien täytäntöönpano on tärkeä kysymys. Täällä otettiin kysymys esiin koskien eläinten hyvinvointia. Näistäkin kysymyksistä täytyy keskustella tietenkin, mutta tämä taas on toinen aihealue. Eläin eläinten hyvinvointialusta on siihen sopiva keskustelu areena. Belgian viranomaiset totesivat ja osoittivat meille, että tässä tapauksessa tarvitaan vielä lisää tutkintaa ja selvennystä, koska Belgiassa sitä tutkitaan yleisen syyttäjän alaisuudessa. Ja me luotamme siihen, mitä siitä tutkinnasta tuloksena tulee. 26 päivä järjestävä kokous käsittelee näitä kysymyksiä. Tulen keskittymään koordinaation RAFFn ja AAC-järjestelmän välillä. No kuinka sitten koordinoida niitä keskenään? Minun kannaltani katsottuna meidän täytyy miettiä mahdollisuuksia hyödyntää jonkinlaista varhaista viestintäjärjestelmää, jos tuolla hallinnollisessa, hallinnollisen tuen ja yhteistyön järjestelmässä AAC havaitaan jotakin, niin silloin täytyy voida viestittää siitä välittömästi. Ja minun kannaltani katsottuna ehkä pitäisi olla mahdollista käynnistää tai kutsua tällainen seurantakomitea toimimaan välittömästi tai mahdollisimman pian. Mutta teori- todellisuudessa meidän täytyy puuttua lukuisiin ongelmiin nopeasti, mutta toisaalta ei pidä äh, nostattaa paniikkia, koska paniikki taas luo uusia ongelmia. Ja olemme päättäneet tai miettineet, kuinka pystymme toimimaan aktiivisesti, rakentavasti viestien, mutta toisaalta emme halua lähettää vääriä viestejä koska ne saavat aikaiseksi paljon vahinkoa ja paniikkia sekä siipikarja-alalla että että koko talouden alalla. Ja mm, otitte esille monia kysymyksiä. Esimerkiksi 26.9. ministeritason kokouksessa on tarkoitus miettiä, kuinka tällaiset laajavaikutteiset aineet voitaisiin järjestelmällisesti valvoa viranomaisten taholta systemaattinen valvonta, virallinen valvonta on aivan ehdottoman tärkeää. Minulla ei ole epäilystäkään siitä. Ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on mahdollisuus tehdä myöskin ennalta ilmoittamattomia valvontatoimia paljastaaksemme mahdollisia laittomia aineiden käyttötapauksia. Fibroniili on tullut esille tai fipronilin käyttö on tullut esille nä- tällaisissa tarkastuksissa. Ja sitten on myöskin sellaisia aineita, joita ei ole edes hyväksytty käytettäväksi. Mutta se on hyvin nämä ovat teknisiä kysymyksiä ja me tarvitsemme teknisiä tietoja. Ja meidän on otettava näistä tapahtumista opiksi. No liittyen sitten näihin tiedonhankintamatkoihin, niin juuri tästähän niissä on kysymys. Niiden tarkoituksena on katsoa omin silmin, mitä tapahtuu ja saada tietoja aiheesta, todellisuudesta ja vertailla esitettyjä tietoja sitten taas siihen todelliseen tilanteeseen, mitä käynneillämme toteamme. Ja sitten katsotaan, mikä meni pieleen ja mitä voidaan tehdä tilanteen muuttamiseksi ja minkälaisia ratkaisuja hakea. Ja sitten edustaja Pirkka otti esille kysymyksen koskien fibronilia. Itse asiassa fibronilia ei ole hyväksytty uudelleen eh, hyönteismyrkkykäyttöön 17. syyskuuta lähtien hyönteismyrkkynä sitä ei voida enää käyttää. Sitä on käytetty laajalti ja sitä valmistivat vain muutamat yritykset. No sitten esitettiin kysymyksiä fibroniilin laittomasta käytöstä. Kyllä, fibroniili on laillinen eli eläinlääkinnällinen tuote. Sitä voidaan käyttää kissoi, kissoille ja koirille mutta sitä ei saa käyttää elintarvikeketjussa. Eli fibroniilia voi ostaa laillisesti Romaniassa, koska kukaan ei tiedä, käytetäänkö sitä siellä kissojen ja koirien hoitamiseen – Siis siinä käytössä se ei ole laitonta, mutta jos sitä käytetään siipikarjan hoitamiseen, silloin se on laitonta. Meillä ei ole mahdollisuutta kieltää fibroniilia sinänsä kokonaisuudessaan, koska se vaikuttaisi eh, hyvinkin merkittävästi lemmikkieläimiin, mutta meidän täytyy kiinnittää huomiota fibroniilin laittomaan käyttöön. Ja sitten esitettiin kysymys liittyen ulosteisiin. Jos lantaa tai ulostekysymystä ei ratkaista, emme koskaan pysty palaamaan normaaliin tilanteeseen. Olen samaa mieltä siitä. Ja tästä syystä lanta tai uloste täytyy joko polttaa tai sitä käyttää, sitä täytyy käyttää lannoitteena, mutta sitä ei saa Uh, for our health. Of course I, I need... Mutta ei missä tahansa, koska se on terveydelle vaarallista. On kuitenkin kysyttävä tieteellistä neuvoa tässä asiassa meidän, meidän ö, asiantuntijoiltamme. Keskustelemme näistä asioista 26. tätä kuuta tarkemmin. Jotkut ottivat esille kysymyksiä koskien siipikarjatilallisten auttamista, kuinka heitä voidaan auttaa, kanankasvattajia voidaan auttaa. Belgiassa jo tutkaillaan, kuinka näin voitaisiin edetä esimerkiksi valtion avun myötä ja säännösten myötä. Mutta meidän puoltamme katsottuna on hieman varhaista keskustella tästä aiheesta, koska tilanne on muuttumassa ja muut Tuu ja meidän täytyy laskea kuitenkin talousvaikutukset ennen kuin voimme ryhtyä toimiin. Ja kokonaistilanteesta meillä ei ole vielä tarkkaa kuvaa. Eli meidän täytyy pystyä tukemaan siipikarjatilallisia, mutta ei sitten taas niitä, jotka ovat toimineet rikon, rikollisesti. Sehän olisi vaarallista meille kaikille. Kuvitelkaa, miten voimme selostaa ihmisille, että otetaan tukitoimiin mukaan myös sellaiset tahot, jotka olivat mukana rikollisessa toiminnassa. Sen sijaan hän pitäisi langettaa seuraamuksia näille henkilöille, jotka olivat rikollisessa toiminnassa mukana. Minun mielestäni on korkea aika keskustella näistä kysymyksistä myöskin sakkojen suhteen, joita langetettaisiin näille rikollisille, koska nämä rikolliset tuhoavat luottamuksen tieteeseen ja nopeaan hälytysjärjestelmäämme ja elintarviketurvallisuusjärjestelmäämme. No niin, vielä kerran. Täällä otettiin esille kysymys eläinten hyvinvoinnista. Tämä on ilman muuta ongelma kaikilla siipikarjatiloilla, oli kyseessä sitten oli kyseessä sitten pientila tai äh, suurtuotantotila, oli kyse sitten luomutila tai ei-luomutila. Eli kyseessä ei ole se, että minkä tyyppistä maanviljelystä harjoitetaan. Tämä tapahtuma, tämä konkreettinen tapahtuma on tapahtunut laajalla skaalalla ja sen vaikutukset ovat olleet hyvin laajamittaisen, mutta, laajamittaisia, mutta kyllä sitä voi tapahtua myöskin pientiloilla. Me keräämme parhaillaan tietoja jäsenvaltioista ja nuo tiedot osoittavat, että tietyissä maissa on havaittu myös pientiloilla fibroniilin laitonta käyttöä. Ja tällä hetkellä olemme vasta keräämässä näitä tietoja ja hankkimassa kokonaiskuvaa asiasta, mutta olen valmis keskustelemaan eläinten hyvinvointikysymyksistä kyseisellä foorumilla, josta aikaisemmin mainitsin. Barsters, okei. Okay. Ja sitten edustaja Barsters mainitsi kysymyksen koskien sitä, miksi tilanteesta ilmoitettiin vasta 20. heinäkuuta. Marraskuussa 2016 elintarvikeviranomaiselle ilmoitettiin fipronilin laittomasta käytöstä, mutta analyyttisiä tuloksia fibroniilista ei ollut olemassa munissa eikä lihassa. Sitten määritettiin, että kyseessä on pikemminkin elintarvikepetos kuin terveysriski. Rikostutkinta käynnistettiin Hollannin viranomaisten toimista ja Belgian liiketoimijat ottivat näytteet, näytteen vuonna 2017 itse valvonnan puitteissa ja analyyttiset tulokset ilmoitettiin li- ää, elintarvikealan toimijoille kahde- toinen päivä kesäkuuta. Ja Belgian viranomaiset saivat ilmoituksen saman, samana päivänä ja käynnistivät tutkinnan, jotta he saisivat selville, mistä ongelma on lähtöisin. Koska tämä oli odottamaton tilanne, löydös. Ja kun fibroniilin alkulähde ja mahdollinen ongelman laajuus oli saatu selville 27. Siitä sitten ilmoitettiin eteenpäin. Jotkut sanovat, että me viivyttelimme yli 10 kuukautta, mutta ei näin ole. Me toimin välittömästi 20. heinäkuuta ja tänä päivänä tuosta on kulunut kaksi kuukautta. No oikeastaan niin, suurin piirtein kaksi kuukautta. Ja tuona kahtena kuukautena olemme saaneet, tai olemme vetäneet valtavasti monia pois markkinoilta. Ja, ja kieltäneet tai poistaneet tietyt maatilat käytöstä. 20. heinäkuuta oli minusta aivan hyvä toiminta, nopeus. Syyskuussa 2016 elintarvikealan toimijat olivat ottaneet näytteitä, mutta vasta nyt niistä on analysoitu fibroniilipitoisuudet. Haluaisin kiinnittää huomiota. Ja Standing komitea 30. elokuuta sai tiedot jäsenvaltioilta näistä löydöksistä ja toimenpiteisiin ryhdyttiin. Laadittiin yhteenvetoraportti ja pidettiin esittely kyseistä jäsenvaltioista. Ne löytyvät sieltä komission verkkosivulta, katsokaa sieltä. Yes, and, uh, uh, Madame Dormano raised questions about... Ja edustaja Dornano tiedusteli Amitraz-aineesta. Aksissa havaittiin, Belgian viranomaiset havaitsivat amitrasia, mutta eivät sen jäämiä. Kananmunissa tai kananlihassa ei havaittu lainkaan amitratsjäämiä. Oli viitteitä siitä, että laittomasti tätä ainetta Ranskassa oltiin käytetty munivien kanojen tiloilla tietyissä paikoissa. Amitratsanatyylyysiä tehtiin kananmunista, mutta Amitrasia ei kuitenkaan löydetty näistä. Ne olivat puhtaita. Ja edustaja Dylai, kun puhuitte kompensaatioista, luonnollisesti tulevien viikkojen prioriteetti on liiketoimintaa harjoittaville ja tuottajille korkean suojelun tason takaaminen tulevina viikkoina ja komission täytyy valvoa eurooppalaisten sääntöjen noudattamista. Taloudellinen vaikutus täytyy myöskin arvioida ennen kuin kompensaatiosta voidaan mahdollisesti neuvotella. Meidän täytyy pohtia vaikutuksia kuluttajiin ja pitkän aikavälin vaikutuksia ketjuun sekä tätä rikosoikeudellista tutkintaa. Kun kaikki tämä on selvää, me tulemme pohtimaan kompensaatiokysymystä. Ja kuten aikaisemmin jo todettiin, me olemme valmiita keskustelemaan asiasta, mutta emme halua niitä palkita tietenkään lainkaan, jotka tällaisesta rikollisesta toiminnasta olivat vastuussa. Ja mm, terveysriskeihin liittyen edustaja Gentile tiedusteli terveysriskeistä mahdollisiin äh, kansanterveysvaaroihin liittyen vain kolme tilaa on ylittänyt äh, altistumisen viite riskitason. Eli kuluttajien pitäisi juuri näiltä kolmelta tilalta tulevia munia lyhyen aikavälin sisällä nauttia hyvin paljon, että nämä altistumisen rajat ylittyisivät. Mitä tuli sitten krooniseen altistumiseen? Kananmunien ja muiden tuotteiden sisältö ei ylitä päivittäistä viiteannosta. Nolla pilkku 0,145 milligrammaa tämä viitearvo. Kun tarkastelemme munatuotteita, esiintyvyys on tämän viitearvon alapuolella. Emme halua näin todeten vähätellä kielletyn aineen esiintymistä. Sitä ei voida lainkaan hyväksyä, mutta tämä ei ole terveysvaara. Kyseessä ei ole siis äh, jälleen kerran kansanterveydellinen riski? Um, speaking about compensation. Ja kompensaatioihin korvauksiin liittyen jälleen kerran. Edustaja Schreite toi tämän kysymyksen esiin. Ja kriisivarauman, kriisi varauma. Sinänsä tämähän ei ole menettelykriisiä ajatellen. Tarkoitus on taata lisärahoitus niille ylimääräisille markkinoita tukeville toimille, jotka eivät tukemistaan muualta saa kriisi. Varaus vuosittain tehdään leikkaamalla suoria tukia viljelijöille. Luonnollisesti kriisejä aina satu ja näin automaattisesti varaamassa ei ole varoja kriisien puhjudessa tätä varaa voidaan käyttää vain siinä tapauksessa, että meillä ei ole kriisitoimiin mitään muita talousarviovaroja. Vuoden 2017 maatalous talousarvio jo 15. lokakuuta päättyy, on hyvin epätodennäköistä, että mitään lisätoimia tarvittaisiin, jotka loisivat vielä tämän vuoden talousarvion lisäkuluja. Meidän täytyy tarkastella sitä, kuinka voisimme toimia pitäen kaikki nämä seikat mielessä, mutta minä sanoisin, että läheisessä yhteistyössä Phil Hoganin kanssa tulen toimimaan, sillä luonnollisesti tämähän on lähes tulkoon nimekseen Phil Hoganin käsissä tämä kysymys. Mm. Uh, Melchior, yes, was fact about fact-finding missions. Ähm, Tällaisten kysymys tiedonkeruu missioista, tiedotuksesta liittyen siihen, mitä on tapahtunut ja 26. syyskuuta tiedotuksesta luonnollisesti tässä. Täytyy ymmärtää yksityiskohtaisemmin tilanne, tästä ei ole epäilystäkään, mutta yleisesti ottaen jälleen kerran olen valmis toteamaan, että Niin, tämä kysymyshän tulikin äsken jo esiin, kun vastasin toiselle kysyjälle, mutta jos puhumme uusien äh, aineiden lupamenettelyistä, tässä kollega voikin selventää asiaa, olkaa hyvä. Uh, first of all, why... Ihan, ihan lyhyesti. Eli Eh, miksei sitä ole tähän sitten tähän hyväksytty, jos ei siinä ole mitään ö, eh, ö, eh, riskiä. No, se, no, koska ei sitä koskaan anottukaan, eikä tällaista lupaa koskaan pyydettykään. Ja toisekseen, jos kerran on vaihtoehto, meillä on itse asiassa kaksikin hiljan yksi hyväksytty ja sitten vielä jonkin aikaa sitten samaan tarkoitukseen hyväksytty aine. Kiitoksia äh, kovasti äh, alustuksestanne ja hyvästä äh, tiimityöstä. Tietenkin kannustamme lisätutkimuksiin, tuomme niitä ja, ja kun te sitten saatte jotain tietoa, ja niin kuin toivon mukaan tapahtuu, kun käytte näillä täällä paikan päällä tutustumassa, niin sitten kerätte yhteen nippuun ja, ja kerrotte meillekin. Ja, ja ensinnäkin ajatellaan näitä eh, kananmunan eh, tuotantoa ja kulutusta. Sehän on meidän lempiruokamme, että kyllä meidän pitää voida luottaa siihen, mitä aamulla suuhumme panemme. Kiitoksia eh, kovasti, hyvä herra komission jäsen.